aiheena sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues. Kiitos puhemies, kollegat, komission jäsen. Naisten voimaannuttaminen digitaaliaikakaudella käsittelee kahta yleistä stereotypiaa. Ensinnäkin digitalisaatiossa kyse olisi vain teknisestä kehityksestä. Näinhän ei ole. Digitalisaatio muovaa yhteiskuntiamme perusteellisesti ja sillä on vaikutuksia kaikille elämänaloille. Digitaalipolitiikka on yhteiskuntapolitiikkaa ja juuri tästä syystä sukupuolten tasa-arvon tulisi olla keskustelun keskiössä. Toinen stereotypia on se, että naisia digitaalinen vallankumous ei kiinnostaisi. Täytyy sanoa, että kyllä naisia tämä kiinnostaa. Kun olen keskustellut monien naisien kanssa, jotka jo toimivat digitaalisella alalla, niin olen tullut tästä vakuuttuneeksi. Ongelmana vain on se, että usein heillä on esteitä ICT-alalla ja niin sanotuissa STEM-aineissa. Meidän tulisi luoda ennakkoedellytykset, jotta he todella voisivat olla mukana digitaalisella areenalla. Typerät äh, stereotypiat eivät ole meidän Me ne pitää haastaa ja juuri näin me aiomme toimia. Tärkeää on nähdä haasteet, mutta tarjota välineitä, joilla haasteista päästään eteenpäin. Haluamme vapauttaa sen potentiaalin, jota digitaalisuus luo naisille ja myös tasa-arvolle yhteiskunnissamme. Bulgaarialainen esimerkiksi jokapäiväisessä työssään kohtaa ennakkoluuloja. Ranskassa taas ei saa rahoitusta, koska katsotaan, että luottokelpoisuus ei riitä. Taikka sitten irlantilainen kahden lapsen äiti eh, ei saa tunnustusta tekemällään työlle. Meidän on saatava vastauksia näihin tilanteisiin. Meidän on ponnistettava, jotta koulutussektori olisi osallistavampi ja kaikki saisivat näitä tarpeellisia taitoja osakseen. Täytyy myös korostaa naisyrittäjyyden merkitystä. Tarvitaan parempaa yhteistyötä viranomaisten kesken, jotta voidaan puuttua verkossa tapahtuvaan häirintään. Me havaitsemme, että välineet ovat olemassa, mutta nyt ne täytyy vielä toteuttaa käytännössä. Toivon, että komission sen ja myös koko komissio tukee hanketta ja vie sitä eteenpäin jatkossa. Kaikki tämä hieno työ ja hienot tulokset, joita mietinnössä olemme nähneet, ei olisi mahdollista, jos kansalaisyhteiskunta, järjestöt, naisyrittäjät ja monet muut henkilöt eivät olisi olleet mukana tässä työssä. Täytyy muistaa myös varjoesittelijöiden rooli. Hekin antoivat merkittävän panoksen. Kiitos teille kaikille rakentavasta työstä. Uskon, että me todella voimme luoda Euroopan unionin yhteistä digitaalista agendaa, joka on osallistava, joka tarjoaa sekä naisille että miehille yhtäläiset mahdollisuudet. Toivon, että tämä mietintö on lähtökohtana työllemme ja toivottavasti se saa laajan tuen huomenna, koska huomenna vietämme tyttöjen päivää tieto- ja viestintätekniikan alalla. Toivottavasti voitte hankita tukea. Kiitos. Kiitoksia, Rentke. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa ensimmäisenä. Edustaja Thank you, Mr. President. A strong... Kiitoksia puhemies. Vahva digitaalinen ta- talous on erittäin tärkeää kasvun ja kilpailukyvyn takia. Myös naiset, naiset ovat tärkeitä. Tutkimukset osoittavat, että on yhä enemmän naisia, nuoria naisia, jotka valitsevat urakseen tieto- ja viestintätekniikan moni, suurimmassa osassa jäsenvaltiota. Tällä sektorilla on kuitenkin mm, taitopuutteita. puutteita jäsenvaltiot ja EU kuitenkin katsovat äh, tätä sosiaalisen talouden äh, kiihdyttäjänä. Tarvitaan varhaisessa koulutuksen vaiheessa asianmukaista tieto- ja viestintätekniikan opetusta niin, että naisetkin voisivat täysin hyväksyä tähän, äh, osallistua tähän sosiaalitalouden kehittymiseen. Meidän olisi myös ymmärrettävä, että naisetkin ovat osa digitaalista innovointia ja pystyvät saman taitoja, joita tarvitaan digitaalialalla. Tätä koulutusta tarvitaan peruskoulutuksessa ja elinikäisessä koulutuksessa. Näin naiset voivat saada valmiuksia to- to- toimia. Se ottaa naisia ja kaataa sukupuoliesteitä. Kiitoksia. Gracias. Señor. Kiitoksia. Edustaja Blanco. Osta. Ei ole paikalla. Blanco Lopez. Ei taida olla paikalla. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Naisten voimaannuttaminen tällä alalla on entistä tärkeämpää. Kaikissa EUn jäsenvaltioissa nähdään, että ohjelmoista vain 9 prosenttia on naisia. Suurin osa työntekijöistä tällä saralla on miehiä. Naisjohtajia on hyvin vähän, joten tällä saralla on kuilu sukupuolten välillä, kun ajatellaan urakehitysmahdollisuuksia. kehitysmahdollisuuksia. Tietenkin tämä nähdään työpaikoilla yleisestikin, koska voidaan todeta, että erot palkoissa ja eläkkeissä ovat melko suuret. Kreikassa naiset ovat kärsineet eniten säästöohjelmista, siksi meidän on voimaannuttava naisia tieto- ja viestintätekniikan alalla ja saatava lisää naisia johtoasemiin. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Jakovic nažalost i digitalno doba danas svjedoči valitettavasti kohtaamme digitaaliaikakaudella myös eriarvoisuutta. Teollisen vallankumouksen aikoina ja maatalousvallankumouksen aikoina ihmisten täytyy olla vahvoja ja silloin ruumiillinen työ oli hyvin tärkeää yhteiskunnassa. Silloin erilainen kohtelu saattoi olla perusteltua, mutta näin ei enää ole. Me tarvitsemme laadun tarkkailuohjelmaa, jotta voimme seurata, miten ne yhteiskunnalliset kysymykset kehittyvät. Tarvitsemme myös laadukkaita koulutusjärjestelmiä niin, että tytöt voivat päättää esimerkiksi siitä, että haluavat luoda uratietoja ja viestintätekniikan alalla. Me tarvitsemme hyviä esimerkkejä, malleja, parhaita käytäntöjä tälle alalle ja sen takia esittelijän tulisi korostaa mielestäni hyviä käytäntöjä, esimerkkejä sellaisista naisista, jotka ovat onnistunut ja voivat näyttää esimerkkejä muille. Edustaja Ajuto. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä tämän mietinnön ympärillä Siihen sisältyy keskeiset kohdat. Meidän poliittinen liikemmekin, joka koskee suoraa demokratiaa ja, ja parempaa naisten osallistumista politiikkaan sähköisen äänestämisen kautta kuuluvat. Tässä on mukana myös ilmainen internet julkisissa paikoissa. Tästähän nousee spontaanisti kysymys, kuinka voi olla, että jotkut ryhmät, kuten EPP, ovat ottaneet tänne kohtakohdalta äänestyksiä koskien juuri näitä kolmea käsitettä jotka mainitsin. Mitä pelottavaa siinä on joissa, joillekin ryhmille, kun nyt ajatellaan tätä sähköistä äänestämistä tai verkon kautta harjoitettavaa suoraa demokratiaa? Olemme tästä aika hämillämme muulta osin. Tämä on todella ainutlaatuinen nykyaikainen mahdollisuus antaa äh, uuden teknologian kautta mahdollisuus auttaa naisia vapautumaan. Kiitoksia. Senor Korvi Mikke. Kiitoksia edustaja Korvi Mikke nie potrafię sobie wyobrazić jak można serio mówić o. Miten voidaan vakavasti puhuta, puhua naisten roolista digitaalisella aikakaudella? Kenties tenniksessä naiset pelaavat vain kolme erää ja niin edelleen. Mutta oikeastaan ainoa ratkaisu minun mielestäni on se, että – naisten tulisi laskea vain seitsemään eikä äh, kymmeneen saakka. Näin tilanne olisi helpompi naisille. Senora Tom, Kiitoksia sitten edustaja Tom. Lipa, se besedo. Eh, malce bolj resno kot moj kolega. Kiitoksia. No minä koitan puhua vähän vakavampaan sävyyn kuin puhuja tuossa ennen minua. Hvala lipa. Ne bom se ozirala Kiitoksia. En todellakaan nyt halua viitata edes siihen, mitä kollega tässä ennen minua totesi, koska minun mielestäni tämä oli aivan, aivan pois, aivan äh, asian kuulumaton puheenvuoro. Kyseessä on kuitenkin vakavasti otettava asia. Naiset, jotka tekevät työtä tietoliikennealalla. Tällä sektorilla on vähemmän naistyöntekijöitä miehiin verrattuna – itse asiassa teknologinen avaa uusia työntekomahdollisuuksia. Jos voimme sitä täysin hyödyntää, voimme kannustaa yrityksiä ja antaa niille mahdollisuuksia tarjota työpaikkoja naisille. Työnantajat tekevät, e-, tietävät oikein hyvin, että sukupuolten välinen tasa-arvo on hyöty, etu yrityksille. Se ei ainoastaan nosta voittoja, vaan sieltä on muitakin hyötyjä – Toivon, että tämä sektori jatkuu ja kehittymistä tasapainoisesti myös tässä mielessä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet niin hyvää työtä. Erityisesti esittelijä meillä oli hyvää yhteistyötä. Kiitos Terry. Digitaaliteknologia vaikuttaa kaikkien elämään. Meidän yhteiskuntamme muuttuu varmasti vielä perusteellisesti – kun etenemme tasavertaiset mahdollisuudet ovat digitaalisessa maailmassa tärkeitä. Meidän on käytettävä mahdollisuuksiamme poistaa epätasa-arvoa. Meidän on toimittava nopeasti, jotta tieto- ja viestintäteknologian alalle saadaan lisää naisia ja tyttöjä. Usein sanotaan, että naisia ja tyttöjä ole riittävästi luonnontieteiden ja matematiikan eli STEM-aloilla, mutta meidän pitäisi ottaa myös taideaineet mukaan. STEMistä pitää tehdä STEAM-alat aineet, jotta saadaan luovia ihmisiä mukaan. Tämä on valtavan hieno mahdollisuus saada lisää naisia ja tyttöjä tälle alalle mukaan. Toivon, että jäsenvaltiot ottavat huomioon tämän tärkeän synergiaedun. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Gill. Uh, Kiitos puhemies. Pidän mietintöä tervetulleena ja myös keskustelua naisten voimannuttamisesta ja tasa-arvosta. Heijastelisin eri esittelijän sanoja. Ensinnäkin, kun olen tehnyt tieto- ja viestintäalalla työtä, niin olen tietoinen siitä, miten harva nainen on muissa kuin hallintotehtävissä – on hyvin tärkeää, että varhaisessa vaiheessa jo kouluvaiheessa, alakouluvaiheessa puututaan tähän tilanteeseen niin, että tytöt opiskelisivat sellaisia aineita koulussa, jotka mahdollistavat ohjelmoinnin, äh, analyytikon työn ja niin edelleen. Tässä taannoin keskustelin nuorten naisyrittäjien kanssa, jotka toimivat digitaalialalla ja molemmat olivat tehneet sen valinnat, että lähtivät EU-sta. He olivat siirtyneet Yhdysvaltoihin. Sieltä he löysivät parempia mahdollisuuksia. On tärkeää, että me pidämme kiinni näistä äh, taitajista niin, että meillä on naisosaajia teknisellä alalla. Heidät täytyy ottaa yhtä vakavasti kuin miehetkin. Komissaria. Kiitoksia sitten komissaari. Honorable members of the parliament, I am... Hyvät parlamentin jäsenet, olen oikein iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus puhua tänä päivänä äh, tästä nykytilanteesta koskien tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia digitaalisella aikakaudella. Tämä on asia, joka aiheuttaa meidän kaiken huomiomme. Se, että naiset ovat aliedustettuja äh, tietotekniikan sektorilla on erittäin tärkeä ongelma, johon meidän on puutettava. Äh, edustaja Rentgen mietinnössä puututaan haasteen haasteista tiedottamiseen ja antaa, se antaa hyviä ehdotuksia, joilla voidaan vahvistaa naisten lä- läsnäoloa tällä sektorilla. Mietintö tuo meidät hieman lähemmäksi, kun pyrimme kuromaan umpeen sukupuolten välistä kuitua. Haluaisinkin tästä kiittää esittelijä. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvän mietinnön. Ja se katsoo selkeästi tulevaisuuteen. Komissio on sitoutunut ryhtymään toimiin tällä alalla, kuten on todettu tasa-arvon sitoumusstrategiassa. Meillä on suuri koalitio digitaalisia työpaikkoja varten. Siinä on useita sidosryhmiä mukana ja siinä puutetaan digitaalisten eh, taitojen puutteeseen Euroopassa. Jotkut näistä tavoitteista koskevat vain naisia. ja Strategiassa on mukana myös eh, toimia, jotka keskittyvät siihen, että käytetään tätä suurkoalitiota tukemaan eri toimia ja vahvistamaan digitaalisia toimia naisten ja tyttöjen keskuudessa ja edistämään naisten työllisyyttä eh, TVT-sektorilla. Tieto- ja viestintätekniikan sektorilta. Komissio on ollut aktiivinen ja edistämässä naisten ja mahdollisuuksia tällä alalla. TVT-sektori kasvaa jatkuvasti. 120 000 uutta työpaikkaa tulee vuosittain tälle alalle jotta meillä olisi hyvät näkymät työpaikkojen osalta ja palkan osalta haluaisimme, että yhä enemmän naisia tulisi tälle alalla. Haluamme aktiivisia naisia tälle sektorille yleensä. Tällaisilla naisilla on myös enemmän joustavuutta. He voivat järjestää työaikojaan joustavammin ja on vähemmän mahdollisuuksia, että he joutuvat työttömäksi. Kun katsomme taloudellisia argumentteja tässä asiassa. Meillä on komission tutkimus asiasta, jossa on todettu, että mikäli naisia tulee digitaalisille työmarkkinoille lisää, voidaan luoda 9 miljardia euroa vuosittain lisävauhtia euroalueella. Edelleen alalla työskentelee Vie naisia on paljon vähemmän tällä alalla kuin palvelu, muilla palvelualoilla. On erittäin tärkeää puuttua naisten aliedustukseen tällä alalla. Tällä hetkellä vain 900 sovelluskehittäjästä on naisia. 19 prosenttia tieteen viestotekniikan johtajista on naisia ja alle 30 prosenttia alan työntekijöistä on naisia. Kun katsomme koulutuspuolta, näemme, että tänä päivänä vain 29 tuhannesta tutkinnon suorittaneista naisista on hankinut sen tietotekniikka- tai vastaavalta alalta. Komissiolla on useita aloitteita, joilla pyritään saamaan enemmän naisia digitaalisiin työpaikkoihin ja rohkaistaan tyttöjä opiskelemaan alan tätä alaa. Meillä on esimerkiksi eurooppalainen naisten verkosto tältä alalla, jolla tuetaan naisia kehittämään ja laajentamaan verkkoyrityksiään hyödyntämällä erityyppisiä verkkoekosysteemejä. Digitaaliset sisämarkkinat ja sen e-yhteiskuntaulottuvuus on merkittävä mahdollisuus naisille – digitaalimaailmassa, mutta tarvitsemme enemmän roolimalleja, mentorointia, liike-elämään ja teollisuuden sitoutumista ja ohjelmia, joilla voidaan vielä kohdentummin tarjota tätä, tala, ta, ta, tätä alla naisille. Tarvitaan myös koodausviikon tyyppisiä ruohonjuuritason hankkeiden tapaisia hankkeita viime vuonna melkein puolet nuorista, nuorista koodaajista olivat nuoria tyttöjä. Tarvitsemme myös miehet mukaan monimuotoisuuskeskusteluun. Uskon vahvasti, että e, sukupuolistereotyyppien murentaminen edistäisi työpaikalla mahdollisuuksia ja houkuttelisi, houkuttelisi useampia naisia tälle alalle. Mietinnössä korostetaan sitä, kuinka e, yhteiskuntamme digitalisoituu yhä enemmän ja se asettaa myös tiettyjä uhkia tasa arvoa Tähän liittyy kyberhäirintä ja kiusaaminen, vihapuhe ja muu tällainen perusoikeusviraston tutkimus naisten väkivaltakokemuksista osoittaa, että yksi kymmenestä naisesta on kokenut sukupuolista äh, häirintää äh, tai väijymistä uuden teknologian kautta mukaan lukien niin kyberväkivalta ja muut väkivallan muodot eh, johtuvat näistä, näistä sukupuolistereotypioista. Komissio haluaa torjua tämän tyyppistä väkivaltaa, niin kuin on todettu useissa strategisissa asiakirjoissa. Komissio on ryhtynyt merkittävään toimeen tällä alalla, joka koskee ehdotuksia joiden mukaan Euroopan unioni allekirjoittaisi Euroopan Istanbul-yleissopimuksen, joka on kattava kansainvälinen sopimus, joka koskee naiseen kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämistä. Tässä on mukana säädöksiä, joilla voidaan rohkaista TVT-alan hyödyntämistä ilmiön torjumisessa myös verkossa. Ottaen huomioon nämä erittäin hyvät suositukset, jotka mietinnössä mainitaan, on selvää, että meillä on merkittäviä haasteita edessämme. Hyödynnetäänpä uusia hienoja mahdollisuuksia ja tutkitaan tapoja, joilla voimme edistää naisten vaikutusmahdollisuuksia digitaalisella aikakaudella. Odotan innolla e, näihin haasteisiin pureutumissa yhdessä niin, että saadaan purettua ja stereotypioita ja voidaan käyttää innovaatiota ja teknologiaa edistyksen moottorina ja e, tasa-arvon edistämisenä. Kiitoksia. Muchas gracias, Kiitoksia, hyvä komissaari, komission jäsen. Päätämme keskustelun tähän. Ja